suuntaan. Toki edistys on ollut hidasta. Demokraattisia saavutuksia on nyt myös sitten romutettu. Tästä huolimatta katson, että EU-Turkki-suhteet ovat hyväksi kaikille EUlle, Natolle ja kaikille jäsenvaltioille. Euroopan tulisi olla tiukkana ja valppaana silloin, kun tuomitsemme ihmisoikeusrikkomuksia, mutta mutta samanaikaisesti täytyy pitää äh, vuoropuhelua yllä tämän hyvin tärkeän maan kanssa. Niin ikään täytyy olla läheisessä vuoropuhelussa ulkopoliittisissa kysymyksissä, turvallisuuskysymyksissä, on keskityttävä terrorismin vastaisiin toimiin, sotilaskysymyksiin. Turkki on hyvin tärkeä kumppani ja myös äh, on NATO-maa. Kyse on mm, viidenneksi tärkeimmästä kauppakumppanista EUlle. Saksalle eh, Turkki on erityisen merkittävä kauppakumppani. Eh, tulliunioni on näin ollen tärkeä. Sen takia vetoankin komission, jotta se ryhtyisi päivittämään tulliunioni uudistusta ja neuvosta saisi tähän tarvittavan mandaatin mahdollisimman nopeasti. Teille on esitetty sininen kortti. Χριστοφόρουλta. Hyväksyttekö sen? Άκουσα με προσοχή τον κύριο Μποστινάρο να αναφέρεται πολλές φορές ότι η Τουρκία είναι ένας εταίρος. Viittasitte osanottaisin siihen, että Turkki on kumppani. Haluaisin kuulla selvityksen Euroopan parlamentille siitä, millä tavalla me määrittelemme kumppanimme. Kumppanihan on joku, joka on luotettava, mutta Turkki hyökkää Euroopan unionin jäsenvaltioiden – kimppuun, jos se hyökkäisi Romanian kimppuun, niin kuin se on hyökännyt Kreikan ja Kyproksen kimppuun, niin reagoisitteko samalla tavalla, jos eh, esimerkiksi Turkki hyväksyisi Romania Euroopan unionin jäseneksi, jos ei se ajattelisi, että kykenette siinä olemaan. No, pitäisittekö sitä silloin luotettavana kumppanina ja hyväksyisitte nämä sanktiot? Okay, dear colleague. Arvoisa kollega, katson Turkin suuntaan, mutta en katso sinne vain romanialaisena. Pohdin Turkin roolia EUn näkökulmasta. Ja kun me katsomme Turkkiin, minä tai te, eh, kyse on maa, maantieteestä, taloudesta ja sotilaallisista kysymyksistä. EU eh, voi paremmin, jos meillä on paremmat suhteet Turkin kanssa. Muutoin me olemme heikommassa asemassa ja riskit ovat suurempia, jos katkaisemme täysin suhteemme Turkkiin, aivan niin kuin EPP nyt yrittää tehdä. Eli ottaa tämän Turkki-aiheen panttivangiksi muiden näkemysten takia. En voi yhtyä näkemykseenne. un Edustaja Pelder, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Hyvä puhemies. Turkin mietintö on edelleenkin käsiteltävänä. Ja Turkki on saanut meiltä paljon rahoitusta, 1,7 miljardia euroa. Ja Euroopan valppauden täytyy nyt olla terävämpää. Minä mm, voimakkaasti painotan sitä, että EU-jäsenvaltiot, neuvosto ja komissio, teidän tulee tarkastella tätä tilannetta, millä tavalla eh, eh, tuolla Turkissa toimitaan. Ja meidän täytyy katsoa myös sitä, minkä verran on vakoilua ja minkä verran EU-nettiin on kohdistettu erilaisia toimia antisemitismisyytökset, joita on esitetty, ja juutalainen vähemmistö on joutunut todella hankalaan tilanteeseen. Siltä on viety oikeudet ja tällaiset antisemittiset lausunnot jatkuvat. Kiitoksia. Mariette. Edustaja Schake, kaksi minuuttia, olkaa hyvä Okay. It's not working. Oh yeah, it's working now. Thanks for... Kyllä se nyt toimi. No niin, kiitos neuvoista. Miten se painaa nappia, tiedän kyllä, mutta tämä nappi ei toiminut. Kiitos puhemies, kiitos ministeri, kiitos komission jäsen, kiitos kollegat. Vuotuinen keskustelu Turkin etenemisestä kohti liittymistä Euroopan unioniin on muuttunut yhä vaikeammaksi vuosi vuodelta ja tuskallisemmaksi. Ja nyt se on raportti siitä, mitä taantumista tapahtuu on todellakin tärkeää, että tämän huomioon se, että reagoidaan niihin, jotka pyrkivät vallankaupukseen, mutta kuitenkaan mikä ei perustelu, perustella sille toiminnalle, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Sadat on menettäjät työpaikkojaan tai heidät on pidätetty hätätilaa käytetään väärin hyväksi, samoin terrorismin toimia, sieltä rajoitetaan internetin vapautta, lisän vapautta ja nostetaan syytteitä, joilla syytetään kansallisyhteiskunnan toimijoita, kuten Osman Kavalaa. Kaiken kaikkiaan perusperiaatteet ovat nyt tässä vaarassa. Oikeuslaitoksen riippumattomuus, vallanjako ja oikeusvaltioperiaate. Ja tämä vaikuttaa oppositioon naisiin, LGBT-ihmisiin, toimittajiin, uskonnollisiin vähemmistöihin, ihmisoikeuksien puolustajiin ja muihin vähemmistöihin suhteettoman suurella tavalla. Kuitenkin jokainen Turkissa, joka avoimesti tai hiljaa mielessään tietää, mitä tapahtuu ja pelkää, mitä saattaa vielä tulla. Sen pelko, mikä voisi vielä olla pahempaa näyttää halvaannuttavan myöskin neuvostoa, vaan onko kysymys siitä, että vain kyynisesti on nyt hoidettu tämä pakolaiskysymys ja tämän vuoksi sitten Turkia satsee tukea ja jättää kaiken muun varjoonsa. Uskon, että meidän uskottavuutemme on nyt vaarassa ja haluan pitää kiinni siitä, että meidän sanojemme ja periaatteemme täytyy olla merkityksellisiä. Kuten olemme aiempina vuosina sanoneet, se, että on hyväksytty perustuslain paketti, on nyt luotu presidenttihaltainen valtainen järjestelmä, josta puuttuu demokraattinen valvonta, ei niinkään meidän lausumanamme, vaan Venetsian komission mukaan. Meidän pitää olla siis rehellisiä silloin, kun jatkamme kauppa- ja puolustus- ja ulkopuolisuhdeyhteyksiämme. Meidän pitää aina tarkastella Turkia oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen pohjalta. No, minut. Edustaja Valero, yksi minuutti, olkaa hyvä. Tack, herr talman. Kiitoksia puhemies. Me nyt itse asiassa käsittelemme komission Turkki-kertomusta vuodelle 2017 ja kuten moni tietää, paljon on tapahtunut sen jälkeen. Tämä alkoi usein jo vuonna 2018 Afrin tilanteesta. Kävin viime vuonna Turkissa kesällä. Keskustelin poliitikkojen, eri verkostojen edustajien kanssa ja yle- suuren yleisön kanssa. Kävin myös suurkaupungin osassa, tai sain nähdä mitä siitä oli enää jäljellä. Olin koko päivän myös mukana oikeudenkäynnissä Ankarassa, jossa myös Turkin vihreät olivat mukana, joita syytet, joilla esitettiin syytöksiä. EU-edustusto edustajat olivat myös paikalla. Keskustelin ihmisten kanssa siitä, mitä mieltä he olivat siitä, että liittymisneuvotteluja jatkettaisiin. Sain saman vastauksen. Olkaa tiukkoja hallinnolle, mutta älkää sulkeko meiltä ovea. Tämän lisäksi tapasin myös erilaisia poliitikoja järjestöjä mm, ja myös äh, syyrialaisia kapinallisjärjestöjen edustajia. Pohjois-Syyrian terrorismin äh, vastaista toimistinta oli tässä kysymys. Hyvin moni oli terrorismia vastaan ja vaati lisätoimia Syyrian alueella. Tavoitteena on juuri ja kaikki sellaiset kurdi kapinallisryhmät, jotka ovat torjuneet Daeshia, jota, mm, kohta meidän pitäisi olla ikuisesti kiitollisia. EU-jäsenyys mukaan lukien ihmisoikeuden kunnioitus ja vähemmistöjen kunnioitus, lehdistön vapaus ja tuomioistuimen riippumattomuus ei toteudu. Olemme väsyneet parlamentissa katsomaan sitä, millä tavalla Erdogan toimii. Kaikkia näitä ongelmia ei voi selittää pois vuoden 2016 epäonnistuneella vallankaappausyrityksellä. Meillä on kuitenkin eri näkemykset siitä, millä tavalla liittymisneuvotteluja tulisi hoitaa. Me vihreät olemme sitä mieltä, että meidän tulee kunnan demokraatteja ja vähemmistöjä. Meidän tulee olla tiukkoja hallintoa kohtaan, mutta me emme halua keskeyttää neuvotteluja. Me haluamme jatkaa että linjalla, jossa ne ovat jäädytettyjä. 30 sekunde. Edustaja Hatti Giorgio, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, Kiitos, hyvät kollegat, komission jäsen, esittelijä. Voi olla, että tämä on viimeisimpiä tärkeitä puheenvuoroja Euroopan parlamentissa. Puhumme hyvin tärkeästä saavutuksesta ja aiheena tänään on Turkki. Oikeastaan kyse on solidaarisuuden puutteesta jäsenvaltioiden kesken silloin, kun kyseenä on Turkki. Näin ollen puhumme myös kansainvälisen solidaarisuuden puutteesta. Minä itse tulen Kyproksesta ja haluaisin esittää muutaman huomion. Kypros on miehitetty valtio. Keskustelussa tänään Tämä varmaankin on aika tärkeä tosiasia. Meillä on selkeä kanta suhteessamme Turkkiin jäsenvaltioina ja valtiona. Me emme tiedä, mitä me sanomme Turkille, mutta Turkki kyllä tietää, mitä se meille haluaa sanoa. Tällä hetkellä on haluttu toimia niin, että EU totta kai antaisi tukea jatkossakin Turkille. Meidän on toimittava älykkäästi niin, että, että Turkki myös ymmärtää, mitä me siltä vaadimme. Jos on vielä muutaman sekunnin puheaikaa, puhemies. Hyvin usein ihmiset sanovat, että he ovat valmiita mihin tahansa ratkaisuun Kyproksessa. Periaatteessa me tarvitsemme sellaisen ratkaisun, jossa mukana on kaksi valtiota. Ei voi olla niin, että eh, Kypros vain eh, ottaa kynän kätensä ja allekirjoittaa kahden valtion ratkaisun. Eihän se niin toimi. Me tarvitsemme varmistuksen sille, että eh, teemme asiat selkeiksi. Tarvitsemme liittovaltion ja se on ainoa mahdollinen ratkaisu tähän tärkeään ongelmakohtaan. Kiitos τους ja σε αλληλεγγύη απέναντι σε όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν άλλοι Täytyy osoittaa solidaarisuutta kaikille eurooppalaisille. Sallin teille ylimääräistä aikaa, koska todella totesitte, että tämä on teidän viimeinen puheenvuoronne parlamentissa. Nyt edustaja Carver, yksi minuutti. Komission sen viime keskiviikkona Venäjän ja Turkki kerrottiin, että oli Mustalla merellä – harjoitus, jossa oli mukainen miinojen torjunta. Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun Erdogan oli selvityksen siitä, että Venäjä ostaa estää 400 puolustusjärjestelmää Venäjältä, joten hallituksessa ei tule peruuttamatta kauppaa huolimatta protesteista, joita amerikkalaiset NATO-päättäneet ovat ilmaisseet. Sekä kun Britin päättivät erota Euroopanista, tässä on retoriikkaa, tässä annetaan tukea sille, että on, luotaisiin integroidut EUn sotilaan Nyt Euroopan parlamentin vaalien toivottavasti enemmistö täällä vetäytyy tästä järjettömästä federatiivisesta mantrasta ja ymmärtää, että NATO on se, joka takaa rauhan ja takaa vakauden Euroopassa. Puhemies, se, että heikennetään NATOa vahvistamalla EUn sotilaallista toimintakykyä on yhtä huolestuttavaa kuin se, että Ankara on sotilaisesti yhteistyössä Venäjän kanssa. The Carver. Kiitos edustaja Carver. Seuraavaksi edustaja Borgetsio, yksi minuutti. Niin, mehän olemme tukeneet äh, ehdottoman vaaran hypoteesia, kun Euroopan unionin sallittaisiin tulevan sellainen maa, jolla ei ole siihen mahdollisuuksia. Äh, usein virheellisesti tai Äh, karusti todetaan, että Turkki ei kuulu Eurooppaan. Huomattava osa Turkista totta kai on Eurooppaa, mutta fasismin aikana vedottiin vuoden 1932 Rooman konventtiin ja siellä mukana oli myös Turkki. Nyt Turkki on kuitenkin aivan toinen asia. Turkin johdossa on Erdogan ja hän haaveilee tällaisesta islamistisesta kalifaatista. Kenties terroristiakin sen kautta on tänne tullut. Turkki on laittomuuden, eh, epädemokraattisuuden maa. Eli tällainen käsitys tulee, kun ajattelee syyrialaisia, pakolaisia ja muuta. Eli onnittelut tekopyhyydestä. Kyse on myös siitä, että pannaan ihmiset vankilaan silloin, kun he eivät ajattele samalla tavalla kuin presidentti. Mikä häpeä? Minut. Epitideios, yksi minuutti. Kiire, Kiitoksia, hyvä puhemies. Tämä mietintö heijastelee Turkin tilannetta hyvin. Ihmisoikeusrikkomukset, oikeusvaltioperiaatteen puute, kidutus, mielivaltaiset pidätykset, ihmisten oikeuksia poljetaan, heitä karkoitetaan, eikä Kyproksen tasavalta ole tunnustettu Turkin toimesta. Näin ollen ei tulisi mahdollistaa sitä, että näitä varoja voidaan käyttää, sillä jatkuvasti myös Kreikan ja Kyproksen ilmatilaa ja vesialueita oikeuksia rikotaan. Eli tämä ei ole vain Turkin ja sen naapurimaiden välinen kiista, vaan tässä kertakaikkiaan rikotaan kansainvälistä lainsäädäntöä. Minusta meidän täytyy ehdottomasti lopettaa liittymisneuvottelut ja myös rahahanat tulee kääntää kiinni. On kamalaa, että me rahoitamme tätä maata. Sen ei tulisi mahdollistaa jatkuvan. Kiitos. Minä tuen Tästä näkökantaa, joka täällä on otettu esille, mitään siitä syystä, että mitä Kati Pirjo on sanonut, se on asia, joka oli esillä jo kaksi vuotta sitten. Ja neuvosto silloin oli piittaamatta, siitä on siis maa, joka ja on aina estänyt sen, että muuttaisiin kantaa suhteessa äh, Turkkiin. Totta kai on myös jäsenvaltioita, joita tämä asia koskettaa eri tavalla, ja olemme kuulleet sen jo. Turkki on kiehtonut joitakin maita, joitakin valtiot ovat olleet niitä tilanteessa, jossa heitä kiehtoo. On ollut tällaisia vaalitilaisuuksia. Tämä ei ole vaarallista ei pelkästään joillekin jäsenvaltioille, vaan myöskin länsipalkki, koska Sarajevossakin oli tällainen valtiolla. Tämä on se, mitä haluaisin sanoa, että minusta on tärkeää, että me lähetämme selkeän viestin selkeämmin kuin menneisyydessä. Tämä asia on saatava nyt päätökseen. Turkin täytyy nyt lähteä neuvottelupöydästä. Edustaja Fleckenstein, puolitoista minuuttia. Puhemies, hyvät kollegat. Sadat tuhannet ihmiset Turkissa ovat joutuneet perustavanlaatuisten ihmisoikeusrikkomusten kohteeksi. On aika, että Euroopan unioni lähettää selkeän viestin ja jäsenyysneuvottelut, jotka ovat pysähtyneet, nyt muodollisesti keskeytetään. Kymmenet tuhannet ihmiset istuvat vankiloissa ja odottavat tuomioita oikeuskäsittelyissä, jotka eivät ole oikeudenmukaisia. Parlamentin vaatimus että muodollisesti keskeytettäisiin jäsenyysneuvottelut on johdonmukainen, koska jo viime kertomuksessa uhkasimme tällä, jos perustuslakiuudistus pannaan todellakin toimeen Turkissa. Nyt se on tapahtunut ja siksikin tämän tulisi tapahtua tämän muodollisen neuvottelujen keskeyttämisen, jotta kaikki uskoisivat, että Euroopan parlamentti on uskottava keskustelukumppani. Me puhumme keskeyttämisestä, emme lopettamisesta. Ovi jää raolleen. Huolimatta niistä tiukoista vaatimuksista, joita Euroopan parlamentti esittää, ovi yhteistyölle Turkin kanssa, joka on tärkeästäkin naapuri, ei tulisi tulla suljetuksi. On tärkeää, että huolimatta siitä, että keskustelussa olemme kovia Turkin hallituksen kanssa, emme jätä oman onnensa nojaan Turkin kansalaisyhteiskunta, joka juuri nyt tarvitsee meidän tukeamme. EUn tuki on tärkeämpää kuin koskaan. Ja Euroopan parlamentti ei lakkaa oikeudenmukaisuuden vaatimista Selatin Demitasille ja monille muille, jotka istuvat vääristä syistä epäoikeudenmukaisesti vankiloissa. Edustaja Vistisen yksi minuutti, olkaa hyvä. Tyrkiet er et land, der historisk, kulturelt og geografisk... Turkki on maa, joka historiallisesti ja kulttuurillisesti ei ole koskaan kuulunut Eurooppaan eikä se koskaan tule kuulumaan. Siksi on hyvä, että tämä parlamentti on tehnyt kriittisen kertomuksen, joka on Turkin jäsenyyttä vastaan. Ei ole hyväksyttävää, että näitä neuvotteluja ei keskeytetä. Turkki on vuosien ajan osoittanut, että, että se on kehittymässä islamistisen valtion suuntaan ja myös Turkin vaikutus täällä Euroopassa, kun ajatellaan Kyproksen miehitystä ja sitä, miten Turkki suhtautuu niihin turkkilaisiin, jotka asuvat Turkin ulkopuolella, merkitsee sitä, että meidän on nyt sanottava, nyt riitti, meidän pitää olla rehellisiä, kun puhumme Turkin kanssa. Meidän on sanottava heille selvästi, että he, Turkista koskaan ei tule Euroopan jäsen, eikä sitä pidäkään sitä tulla. Edustaja Ali, yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President, Commissioner. Kiitoksia, hyvä puhemies, komissaari Hahn, hyvät kollegat. Vuonna 2018 raportin lopputeksti ei edesauta rakentavaa keskustelua keskustelun kanssa. Neuvotteluprosessin keskeyttäminen on asia, jota me emme voi, voi hyväksyä. Meidän täytyy ottaa huomioon se edistys, että Turkissa on saatu aikaiseksi reformiuudistusryhmän Ankarassa pitämän kokouksen jälkeen on todettu, että EU aikoo rinnasta toimensa EU-vaatimuksiin. Ankara on asettanut tavoitteen seurailla parlamentaarisen yleiskokouksen järjestelyitä ja uudistusstrategian muokkaaminen on siellä tärkeässä asemassa. Perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien suojaaminen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen noudattaminen on tärkeää. Neuvotteluiden keskeyttäminen tulee kielteisenä signaalina Turkin yhteiskunnalle. Ja kun katsomme nyt tulevia vaaleja Turkissa, meidän täytyy olla erittäin varovaisia sen suhteen, minkälaisen viestin me lähet, välitämme tässä äänestäjille. Un minut. Edustaja Sole, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos. Huomenna parlamentti äänestää siitä, keskeytetäänkö virallisesti liittymisneuvottelut Turkin kanssa vuonna 2004. Äänestimme myönteisesti neuvottelujen käynnistämisen puolesta. Paljon on tapahtunut näiden 15 vuoden aikana suhteissa. Ne ovat olleet vaikeita äh, monen otteeseen. Tämänhetkinen umpikuja olisi voitu välttää, jos jäsenyyspuitteita olisi käytetty kattavasti ja jos Turkki olisi pysynyt uudistusten tiellä ja demokratian tiellä. Ikävä kyllä tilanne Turkissa on heikentynyt huomattavalla tavalla viime vuosien aikana perusoikeudet, oikeusvaltio, perusvapaudet, kaikki nämä ovat olleet valtavan paineen kohteena. Ihmisiä on vangittu, Osman Kavalan pantu elinikäiseen vankeuteen. Neuvot neuvottelujen jäädyttäminen, keskeyttäminen ei kuitenkaan ole ratkaisu. Demokratian näkymät on säilytettävä, vapaudet on säilytettävä ja sen takia ovet Turkkiin on pidettävä avoimena. Jos ei tämän hetken kannalta, niin ainakin tulevaisuutta silmällä pitäen niin, että ne, jotka Turkissa taistelevat ihmisoikeuksien ja oikeuden puolesta, voisivat siitä hyötyä. Kiitos edustaja Michels. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, Erdogan katsoi epäonnistunutta vallankaappausyritystä taivaan lahjana. Tämä taivaallinen lahja on kuitenkin EUn Turkin vallanpitäjille tarjoama. Nimittäin sopimus pakolaisista johti siihen, että ei enää katsota lainkaan sitä, miten oppositiota vainota järjestelmällisesti, eikä puhuta siitä, mitä tapahtui Afrinissa. Euroopan entinen parlamentin järjestämä UKA hän on nyt tilanteessa, häntä uhataan neljän vuoden vankila, vankeustuomiolla. Hän on ollut nyt nälkälakossa. Tämä tapahtuu silloin, kun ei enää mitään muuta mahdollisuutta toimia. En kaikkea naisten tilanne, jotka nyt kärsivät erityisesti Erdoganin järjestämässä, on todella vakava, koska heidät pyritään vajentamaan ja tekemään näkymättömiksi. Tärkeää olisi, että keskeytettäisiin neuvottelut. Meidän pitää osoittaa, että olemme valmiita vuoropuheluun ja solidaarisuuteen, sillä Turkki, hyvät naiset herrat, on enemmän kuin Erdogan. Se on ennen kaikkea sitä, mitä oppositio ja kansallisyyskunta edustavat, jotka tarvitsevat meidän tukeamme. Hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen kollegalta tuolla takana? Mr. Soidrova. Edustaja Soidrova. Would you accept? Hyväksyttekö kysymyksen edustaja Soidrovalta? Yeah. Okay paní poslankyně já jsem vás. arvoisa kollega olen kuunnellut teitä ja te puhutte siitä että euroopan unioni on sopimuksella mm, sopinut siitä, että me vaikenemme vapauden puutteesta Turkissa, mutta eihän se pidä paikkaansa. Emme me vaikene Mehän vetomme siihen, että Turkki vapauttaa poliittisia vankeja. Me olemme kirjallisessakin asioissa ottaneet tämän esille. Olemme vaatineet poliittisten vankien vapauttamista. Tiedättekö te ylipäätään, mistä tässä puhutaan? Mm, Hyvä kollega, minä muistutan teitä siitä, että tässä talossa meillä oli tilanne, jossa yli ryhmärajojen olimme yksimielisiä siitä, että EU-Turkki-sopimuksen myötä me ei Meitä voidaan kiristää. Minä puhuin tästä tilanteesta. Meitä voidaan kiristää. Erdogan on kuukausien, kuusien vuosien ajan voi, voi aivan hyvin vetää meitä nenästä. Ja meidän pitäisi tästä syystä olla vaikenematta omasta tilanteestamme, koska kyllä se kuuluu tähän kokonaisuuteen niin kuin kaikki muukin mikä liittyy siihen, että meidän pitäisi käydä ja olemme käyneet, mitä olemme tänne sillä kriisissä vuoropuhelussa Erdoganin hallituksen kanssa. Edustaja Kastaldo, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tämä keskustelu käydään hyvin ajankohtaisena hetkenä. Kyse on tapahtumista Turkista ja henkilöistä, jotka ovat rikkoneet oikeuksia. Puhumme myös journalisteista, jotka on vangittu ja pantu vankilaan. Näitä toimia on toteutettu jatkuvasti ja äh, presidentti toimii sulttaanin tavoin äh, myös paikallisvaalien yhteydessä. Talous myös horjuu, puhumattakaan muista ongelmista, ihmisoikeusloukkauksista. Ankaran tilanne on todella poikkeuksellinen. Turkki on edelleenkin äh, ehdokasvaltio. Meille sanotaan, että tämän ei pitäisi olla mahdollista kaiken järjen mukaan. Ainoa äh, lohdutus on se, että asia käsittelee myös äh, parlamentti. Äh, Kati Piri on käsitellyt älykkäästi tätä aihetta, mutta jo vuonna 2016 me vetosimme sen puolesta, että neuvottelu olisi jäädytelty. Ja sitten virallisesti keskeytetty vuonna 2017. Kenties näin sitten vahvistetaan huomenna. Neuvoston pelikentällähän nyt pallo on, ja siellä pitäisi näyttää poliittista rohkeutta, mutta toistaiseksi ei ole tehty yhtään mitään. Odotetaan ikään kuin tilanne parannisi itsestään tekemättä yhtään mitään. En halua, että keskeyttäisimme täysin suhteemme Turkkiin. Sehän on strateginen kumppani, mutta olen vakuuttunut siitä, että tarvitaan vaihtoehtoisia yhteistyön ja vuoropuhelun muotoja tämä äh, maa mm, ei oma minkäänlaista legitiimiyttä jäsenehdokkaan ominaisuudessa, eli olisi jo pitkään pitänyt toimia tältä pohjalta. Nämä toimet eivät johda mihinkään, ne eivät hyödytä meitä, eivätkä myöskään Turkin väestöä. Turkin väestö kärsii ja ne, se kärsii nimenomaan meidän kyvyttömyydestämme toimia oikea-aikaisesti. Edustaja Colombier, yksi minuutti, olkaa hyvä rapport présenté par notre collègue. Kiitoksia. Edustaja Pirin, kollegamme esittämä mietintö, yhä enemmän pyrkii peittelemään todellisuutta. Turkin tilanne on yhä huolestuttavampi ja jopa kaikkein fanaattisimmatkin liittymisen puolustajat ovat nyt pitäneet matalaa profiilia. Edustaja Pirin mietintö esittää kyllä yhden analyysin tietysti negatiivisen tilanteesta, mutta se ei millään poissulje liittymismahdollisuuksia Euroopan unioniin. Meidän mielestämme kysymys on ennen kaikkea siitä, että Turkilla ei ole paikkaa Euroopan unionissa kulttuurisista ja jopa sivilisaatioon liittyvistä syistä. Vaikka Turkin kansa on pitkään ollut Ranskan kansan ystävä, meidän täytyy kiinnittää tähän yhä enemmän huomiota. Lisäksi meidän täytyy pyrkiä nykyaikaistamaan tulliunionia Turkin kanssa. Se on meidän taloudellisia etujemme vastaan ja ennen kaikkea se on myös maanviljelijöidemme etuja vastaan. Miten meidän täytyy toimia? Miten, mitä tarvitsemme vielä enemmänkö ihmisoikeusrikkomuksia, jotta teemme päätöksiä, jotka toimivat? Minä vetoan teihin, kollegat, että äänestätte ö, ähm, EDFFn esittämän vaihtoehtoispäätöslauselman puolesta, jossa vaaditaan liittymisneuvotteluiden täydellistä katkaisemista. Kiitoksia. Papadakis Dimitris Seuraavaksi edustaja Papadakis, olkaa hyvä. Mutta kumpi Papadakis? No, for one minute. Teillä on puheenvuoro. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Turkki on loukannut aluevesiämme, ryhtynyt sotaharjoituksiin meidän alueellamme. Ja Turkki on johtanut tai ajanut Naton ja Venäjän törmäyskurssille. Turkin toiminta on aiheuttanut mietinnössä. Viitataan Erdoganin molekin tapaa, mutta kuitenkin todetaan, että Turkki on strateginen kumppani. Tämä heijastelee Naton toimia alueella. NATO myöskin pitää yllä Kyproksen jakoa yllä kahtiajakoa yllä energian saanti tarkoituksessa. Mietinkin vain, mikä tämän mietinnön tarkoitusperä on. Siinä jatkuvasti mainitaan eri pura, joka liittyy merirajoihin, maarajoihin ja muihin kiistoihin. Meidän pitäisi taistella Naton ja porvariston imperialismia vastaan kaikissa. Thank you. Next to speak. Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Kaasa. Yksi minuutti, olkaa hyvä taħt Kiitos puhemies. Turkin nykyhallinto on vienyt Turkin kauemmaksi EU-liittymistä kuin silloin, kun se haki mukaan niin monta vuotta sitten. Todellista demokratia voi olla, jos lehdistön vapaus ei tule taattua. Pödöm Önkorin tapaus osoittaa, mikä tilanne siellä on. Hän on toimittaja, joka on ollut kansainvälisessä yhteistyössä paratiisiasiakirjoista ja hän on siellä esittänyt asioita, joita kukaan ei kiistä. Kuitenkin hänellä on nyt pitkä vankilan tuomio edessä ja valtavasti sakkoja siksi, että hän kertoi Turkin hallituksen jäsenten toimista. Hän on nuori äiti ja hänet nyt erotetaan hänen vauvastaan. Tämä on todella raaka hallinto. Turkkilaiset ansaitsevat parempaa siksi pyydän, että kollegat, komissio, neuvosto ryhtyisitte toimeen. Nyt saman tien pitää vaatia, että Turkin viranomaiset luopuvat näistä syytteistä pelienergiaa vastaan. Edustaja Kirkos, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Suhteiden keskeyttäminen, keske, keskeyttäminen. Herra Weber sanoi, että Turkilla ei ole sijaa EU:ssa. Siemens ja Deutsche Bahn deal. Näissä oli kyseessä miljardeja euroja. Tämä näyttää, että tilaa yhteistyölle on Kööpenhaminan kriteereistä huolimatta. Turkissa edelleen loukataan demokraattisia instituutioita, ihmisiä on vankiloissa. Mutta tiedämmekö me, mikä tilanne on? Se on itse Turkin hallitus, joka piilaa Turkin omat aikomukset. Edustaja Van Orden, yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you very much, President. Well, I've always taken the view that we need to keep Kiitos puhemies. Olen ollut sitä mieltä, meidän kannattaa pitää Turkkiin lähellä itseämme. Kumpikaan ei haihattele tässä mitään mielikuvia EUn jäsenyydestä ja sen hyödyllisyydestä kummankin osapuoli. Joskus on parempi matkustaa, jatkaa matkan tekoa pikemmin kuin tulla perille. Matka on jatkunut yli 15 vuotta ja joidenkin mielestä yli 30 vuotta. Miksi nyt keskeytettäisiin tämä tie Tämä ei ole ainakaan EU-etujen mukaista, mikäli luodaan eri tai vihamielisuutta naapureiden ja itsemme välille. Toivottavasti Eero Baren kirjoittaa tämän ylös. Viime vuosina edistystä on saatu aikaan Turkin kanssa. Yksi elementti, joka nyt on aina kuvassa mukana keskustelussa mukana, on ollut Kyprossa. Kyproksen saaren kolmas osan näkemys on jätetty tahallaan huomiotta. Turkissa pitäisi saaren kaikkien asukkaiden saada jonkinlainen edustuksellisuus ainakin, joten joko siten, että Kyproksen turkkilaiset saisivat tarkkailijan aseman parlamentissa tai jotenkin muuten heillä olisi edustaja parlamentissa. Edustaja Möyten. Puhemies, jälleen kerran puhumme siitä, että Turkki valmistautuu EU-jäsenyyteen. Mutta emme saisi enää tästä puhua lainkaan Euroopan parlamentissa. Turkki on islamistinen maa, se on Bosforuksen kalifaatti, eikä sillä ole enää mitään yhteistä eurooppalaisen, länsi-eurooppalaisen arvoyhteisön kanssa. Ja Turkki ei kuulu EU-hun. Oma ryhmäni on pyytänyt jo usean otteeseen sitä, että jäsenyysneuvottelut todella lopetettaisiin kokonaan. Tämä ei ole vielä onnistunut, mutta nyt meillä on tähän uusi mahdollisuus. Manfred Weber sanoi viime viikolla, että hän lopettaisi nämä neuvottelut, jos hänestä tulisi komission puheenjohtaja. Weber, miksi odotamme tässä? Miksi emme toimi heti, hyvä CDU-CSU? Voimme tästä sopia heti, jos hyväksytte tarkistukseni 17, joka koskee neuvotteluiden päättämistä. Näyttäkää jo ennen Euroopan vaaleja kansalaisille, mikä näiden neuvotteluiden tilanne todella on. Edustaja Marushik, yksi minuutti. E, Kiitos puhemies. Tässä on muutama sivu todella hienosti kirjoittaa tekstiä, jotka pitäisi hyväksyä, mutta tämä ei kuitenkaan ole mitään kaunokirjaisuutta. Näiden sanojen kauneus ei vastaa poliittista todellisuutta. Politiikka on kykyä saada valtaa rakennettua ja käyttää sitä. EU on kaikkein hitain talouskasvussaan tällä hetkellä ja Turkki taas pystyy kasvamaan ja käyttämään valtaansa ja se on hurja taistoa käynyt vihollisten, vihollisia vastaan sekä sisällä että maan ulkopuolella. Ja päätöslausumeissa ollaan tyytyväisiä siihen, että Turkki on NATO-jäsen, on kyllä aika naivia poliittisesti. Maaliskuussa oli yhteisiä harjoituksia Turkin ja Venäjän asevoimien välillä. Yli 40 turkilaista yksikköä oli siellä mukana harjoituksia. Nyt tulee uusia eh, ohjuksia SS-403 järjestelmä on lähdössä Turkia sen rakentaa ottamaan niin valtakuntaan. Edustaja Synedidos, yksi minuutti. Kiitoksia. Kaksi vuotta sitten täällä parlamentissa puhuttiin se tavasta, jolla Turkki oli toiminut, kun se sille maksettiin miljardia euroja maahanmuutto-ongelman ratkaisemiseksi. Puhemies Schulz silloin johti puhetta Nyt kaksi miljardia myöhemmin ja kaksi vuotta myöhemmin Eurooppa on täynnä laittamia maahanmuuttajia. Schulz meni takaisin kotimaahansa, ei onnistunut maan sisäpolitiikassa. Siitä huolimatta hänen katastrofaaliset jälkeensä täällä näkyvät edelleenkin. En ole tyytyväinen tilanteeseen. Mitä on uutta? Kukaan ei kuitenkaan syytä Weberia rasistiksi niin kuin minua on syytetty. Ja kun tulevat vaalit ovat edessä, Euroopassa tulee uusi aikakausi, joka alkaa kansan, kansallismieliset ja nihilistiset ajatukset saavat enemmän vallan sijaa. Ja, dank wel. I'm eh, sorry. Edustaja De Lange, yksi minuutti. Madame De Lange. Edustaja De Lange, olkaa hyvä. Eh, Anna teille anteeksi. Aloitan nyt uudestaan minuutin puheenaikani. Haluaisin kiittää esittelijä hänen mietinnöstään Rova Pirja ei ole ollut helppoa tällä parlamentissa saada laaja enemmistöä ulkoisen valiokunnassa asian taakse. Te kuitenkin onnistuitte siinä. Siitä onnitteluta. Tämä, tässä puhutaan tiukempaa, käytetään tiukempaa sanankäyttöä kun neuvoston puolelta on kuultu. Neuvotteluita käytiin ja viitattiin myöskin siihen, että neuvottelut pitäisi opettaa Turkin kanssa. Yhä uudelleen on kuultu, miksi Turkki ja miten Turkki on joka vuosi mennyt kauemmaksi Euroopan sen sijaan, että se olisi tullut lähemmäksi. Tästä pitäisi tehdä jotakin johtopäätöksiä. Entä vaihtoehtoinen kumppanuus? Ovea kannattaa läimäyttää kiinni Turkin kasvojen edestä, mutta vaihtoehden jäsenyys tai pitäisi saada aikaan Turkille, koska nyt käytävät neuvottelut olisivat aivan turhia. Rova Pirra sen, että meillä on oma tarkistuksemme 21, joka toteaa, että kyllä keskeltä neuvottelut, mutta täytyy muutenkin, kun pitää jonkinlaista eurooppalaista ampiota yllä Turkissa, olisi ikävää, mikäli ovi suoraan täysin suljettaisiin. Jälleen kerran pyydän anteeksi. Minä katsoin paperejani. Niin olin kyllä nähtänyt nimen siellä, mutta erehdyin ja en meinannut antaa teille puheenvuoroa. Pyydän anteeksi jälleen kerran. Oli miten oli. Seuraavaksi edustaja Lopes, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Kiitos Kati Pirille tästä mietinnöstä ja kaikesta tästä työstä ja työstä viiden vuoden ajan. Hän koskaan väsynyt tähän turkityöhön, niin se on ollut vaikeaa. Nyt taas kerran Euroopan parlamenttina me varoitamme Erdogania siitä, että siellä instituutioiden tilanne on huonontunut viime vuosina erityisesti vallankaapauksen jälkeen. Me olemme nähneet, että hallinnossa on ihmisiä puhdistettu pois, ei ole huomioitu ihmisoikeuksia ja siellä on myös päivittäin pidätetty toimittajia ja sitten tämä ihan viimeinen pisara olivat nämä perustuslaki-uudistukset, jotka muuttivat Turkia modernista yhtenäisvaltioksi, mutta nyt pitää tehdä selväksi, että Erdoganille sama kuin Turkki, vaan tarvitsemme neuvottelukanavia. Minkälaisia tarvitsemme ehdollisuutta, on tulliunioni sopimusta uudistettava ja vapautettava eh, viisumipolitiikka, jotta Turkki voi päästä takaisin oikeusvaltioksi. For Edustaja Teore Kaarus, yksi minuutti arvoisa puhemies tässä mietinnössä ei pyritä ratkaisemaan kypros ongelmaa vaan päinvastoin tässä tuetaan valheita siitä, että Montanassa on päästy ratkaisuun mutta tämä ehdotettu ratkaisu ei sovi yhteen unionin arvojen kanssa. Edelleen täytyy käsitellä sotilas Valtaasaarella ja Turkin vastuuta siinä, että Kypros-kysymystä ei ole tähän asti ratkaistu. Mitä tarkoitetaan esimerkiksi sillä, kun sanotaan, että päivitetään – tullisopimus, vaikka nykyinenkään ei ole voimassa. Mietinnössä on paljon toivo, toiveajattelua Turkiin liittyvistä uhista, mutta tässä käytännössä jatketaan vain maanimiehitystilaa. Pyydän anteeksi, mutta teidän täytyy kuunnella Turkin miehitys Kyproksella on siis maalleni tärkein asia. Ymmärrän täysin, että meillä kaikilla on asioita, tärkeitä asioita, joista haluamme puhua, mutta säännöt ovat sääntöjä. Meidän täytyy kunnioittaa kunkin ty- puheaikaa. Teidän viestinne oli kyllä täysin selvä. Se tuli kyllä perille. Edustaja Arnyty, yksi minuutti, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. En 1999... Kiitos puhemies. Vuonna 1999, kun annettiin Turkille mm, se eh, asema, että siitä oli tulossa hakija valtio pitää nyt odottaa vielä 20 vuotta ennen kuin Turkille sanotaan ihan selvästi, että koskaan se ei tule pääsemään mukaan. Päinvastoin kuin Eurooppa myönteiset me olemme aina olleet samaa mieltä. Jo vuonna 1996 Jean-Marie Le Pen sanoi, että Turkki ei ole Eurooppaa, ei maantieteen osalta, ei historian osalta, ei kulttuurin osalta, eh, vaikka moni kulttuurista Eurooppa ajavat siitä eivät pitäisi ja pitää tehdä selväksi, että eh, jotkut ovat vain sitä mieltä, että Turkinen pitäisi olla Euroopalla, anteeksi, Euroopan pitäisi olla kristitty klubi. Vielä sata vuotta sitten neljäsosa turkilaista oli kristittyjä, nyt heitä on enää ihan vähän ja tämä on jo tarpeeksi hyvä syy siihen, että pitäisi lopettaa nämä keskustelut ihan kokonaan eikä vain keskeyttää. Kiitos. Kiitos. Edustaja Stroitrova, seuraavaksi yksi minuutti. Kiitoksia paljon, hyvät naiset ja herrat. Turkki on strateginen kumppanimme maahanmuutto- ja turvallisuuskysymyksissä. Meidän täytyy selkeästikin tuomita terroristiset voimat, jotka ovat myllertäneet Turkkia ja Esimerkiksi poliittisten vankien vapauttamista pitää jälleen kerran vaatia. Turkin viranomaisten etujen mukaista olisi jatkaa vuoropuhelua ja osallistua Erasmus Plus-ohjelmaan esimerkiksi. Se olisi kaikkien etujen mukaista. Minä en kannata Turkin liittymistä Euroopan unioniin, mutta uskon, että meidän täytyy käyttää kaikki mahdolliset keinot hyväksemme, jotta voimme edistää kansainvälistä poliittista moniarvoisuutta ja ihmisoikeuksia Turkissa. Euroopan parlamentin pitäisi käyttää neuvotteluiden keskeyttämistä jonkinlaisena impulssina, jonka avulla saataisiin aikaan uuden tyyppinen suhde ja vuoropuhelua Turkin kanssa. Edustaja Dimitris Papadakis, yksi minuutti. Kiitoksia. On todettava, että yritämme tällä palvella tiettyjä intressejä. Jotkut puhuivat siitä, että neuvottelut pitäisi keskeyttää, mutta kuitenkin yhtä aikaa vaaditaan tulliliiton päivittämistä. Tässä myös katsotaan kummallakin puolella esimerkiksi talous- ja kauppapoliittisia ehtoja sekä EU:ssa että Turkissa. Toivommeko me todella tällaista? Asioista pitää puhua niiden oikeilla nimillä. Haluaisimme, että Turkki kulkee eurooppalaisella tiellä, mutta vain silloin, jos se, se todella sisäistää eurooppalaiset arvot. Tähän mennessä Turkin politiikassa on käynyt niin, että kansalaisia toimittajia sysätään vankilaan. Edelleen kolmessa Turkista on, tai isossa Kyproksesta on Turkin miehittämä ja niin edelleen. Kirja Proedre, με τη Edustaja Marias. 2.500 Puhemies, Tämä on nyt 2500 puheenvuoroni ja nyt puhutaan Turkista, joka miehittää yhä 37 prosenttia eh, Turkin, eh, anteeksi, Kyproksen tasavallan maa-alasta näin laittomasti ja se koko ajan uhkailee Kreikkaa ja Kreikan aluevesiä ja ilmatilaa. Turkki ei toimi kansainvälisen oikeuden mukaisesti eikä päästetä <clears throat> kreikkalaisia heidän maatiloille, jotka he omistavat, ja tämä siitä huolimatta, että tässä on e, todellakin huomioitu, että Dodekannuksen e, omaisuusongelma on yhä olemassa. Ainoa toimintatapa on taloudelliset ja diplomaattiset sanktiot. Mitä muuta ei voida tehdä, että pitää saman tien keskeyttää keskustelut Turkin kanssa ja pysäyttää kaikki EU-rahoitus Turkille. Edustaja Ciocca. No all'ingresso a Turkki. Ne, jotka ovat sanoneet ei Turkin liittymiselle EU-hun, sanovat näin jatkossakin. Tämä on aivan hullu ja rikollinen hanke. Ajatelkaa, että EU-hun tulisi sataprosenttisesti islamilainen maa. Tämähän tuhoaisi lännen täysin. Yksi viidestä turkkilaisesta tukee ISISiä, koska Turkissa on yli kolme miljoonaa pakolaista. Ja Euroopan tuomioistuimen mukaan on tuhansia rikkomuksia naisia ja lapsia vastaan. Ja nämä ovat joitakin niistä syistä, miksi sanomme aina, että Turkin ei pidä liittyä EU-hun. Olisi hullua ja rikollista jatkaa hanketta, johon, jossa on jo uhrattu Kankkulan kaivoon 15 miljardia EUn kansalaisten varoja. Käyttäkäämme nämä rahat italialaisten ja eurooppalaisten eteen. Ei jatketa tällaista touhua. Edustaja Ademov, yksi minuutti. Благодаря, господин председател. Kiitos puhemies. On täysin selvää, että Turkin EU-jäsenyys ei todennäköiseltä näytä tässä vaiheessa. Neuvottelut, jotka aloitettiin vuonna 2005, aloitettiin ilman takuuta jäsenyydestä. Turkilla on ollut lukuisia ongelmia, ihmisoikeudet, median vapaus, perusvapaudet, ilmaisunvapaus ovat kaikki ongelmallisia Turkissa. Suurin osa ihmisistä ei hyväksy Turkissa sitä, mitä maassa tapahtuu. EU-politiikan kautta pitäisi kannustaa maata poliittisiin uudistuksiin ja demokratiaan. Meidän pitäisi muistaa, kuinka tärkeä kumppani Turkki on ulkopolitiikan ja turvallisuuspolitiikan ja terrorismin vastaisen taistelun kannalta. Mietinkin vain, onko suositus keskeyttää neuvottelut Turkin kanssa – järkevää? Tekeekö tämä Euroopasta turvallisemman? Mikä olisi vaihtoehtoinen ratkaisu niin sille suurelle määrälle turkkilaisia, jotka ovat Euroopan myönteisiä, vai johtaako tämä siihen, että Turkki vain radikalisoituu ja islamisoituu enemmän, mikäli neuvottelut keskeytetään? Edustaja Freund. Kiitoksia. En lähde toistamaan sitä, mitä aikaisemmin sanoin, mutta olen pitkään työskennellyt journalistina ja olen Turkin mediatilanteista hyvin huolissani, eikä tilanne näytä parantuvan. Edelleen Turkissa on lehdistön edustajia vankilassa pelkästään ammatin harjoittamisen takia. En voi myöskään hyväksyä sitä, että ulkomaisilta toimittajilta viedään heidän akkreditointinsa. Näin on käynyt esimerkiksi Berliner Tagesspiegel tämän edustajalle. Max Zengast esimerkiksi on ollut jo neljä kuukautta vankilassa ilman prosessia eikä pääse pois maasta. Emme saa silti sulkea ovea siltä puolikkaalta turkkilaisia, jotka vastustavat hallitusta. Me emme toimi tässä Turkin kansaa vastaan, vaan Erdoganin nykyistä politiikkaa vastaan. Meidän pitää tehdä kansalaisille selväksi se, että emme aio luopua Euroopan demokraattisista voimista. Edustaja Jambatski, yksi minuutti. Niin, Kiitos puhemies. Hyvä herra Telitska. Minä haluaisin onnitella edustaja Piriä tästä mietinnöstä. Nyt vihdoin on edessä sellainen Turkki-mietintö, joka on lähellä todellisuutta. Turkki ei ole eurooppalainen valtio, Turkki puuttuu naapurimaiden sisäisiin asioihin, esimerkiksi Bulgarin, Bulgarian asioihin. Tällainen puuttuminen sisäisiin asioihin ei ole hyväksyttävää. Tämä koskee sekä Bulgarian muslimeja että pyrkimyksiä järjestää poliittisia puolueita ja vaikuttamaan poliittiseen elämään kyseisessä maassa. Tarkoitan Bulgariaa, siis tämä ei ole hyväksyttävää. Sitä voi sallia siitä syystä minä vaadin, että neuvottelut pitää keskeyttää. Kuulin, että huomenna tämän puolesta äänestetään. Komissio pitäisi voida lopettaa neuvottelut lopullisesti. Edustaja McAllister, seuraavana yksi minuutti, olkaa hyvä. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Puhemies, arvon jäsenet, Vapaa riippumaton media on yksi Euroopan unionin perusarvoja ja todellisen demokratian kulmakivi. Siksi olisi erittäin tärkeää tässä yhteydessä muistaa kohta kahdeksan Katipirin mietinnössä. Siellä viitataan siihen, että kohtuuttomalla mielivaltaisella tavalla on mielipiteenvapautta ja tu- lehdistönvapautta Turkissa loukattu, valitettavasti kyllä. Tunnetamat tapaukset ovat hyvin tiedossa. Tur- Turkissa hiljattain vietiin saksalaisterroristilta työlupaa. Ulkomaiset kirjanvaihtajat halutaan tällä tavalla tuka- tukahduttaa. Ulkomaalaisia kriitikoita pidetään terroristeina, kotimaisia kriitikoita pidetään Turkin vihollisina. Ei tällaista voi hyväksyä. Tämä on räikeä loukkaus vapautta vastaan. Ervan parlamentissa emme voi tätä liian tiukkaan sävyyn tuomita. President, first of all, Kiitos puhemies. Haluaisin ensinnäkin kiittää kollega Kati Piriä tästä erittäin tärkeästä työstä tässä mietinnössä. Ja toiseksi Yhdysvaltojen joukkojen vetäytyminen Syyriassa on johtanut siihen, että Turkki on entistä tärkeämmässä asemassa lähinnän ratkaisussa ja se voi toimia Syyrian hallituksen kantaman alueella ja päättää kahdeksanvuotisen konfliktin. Yhdysvaltain diplomatialla on ollut Astanan prosessissa ja muualla voimakas rooli alueen vakauttamisessa. Emme saa unohtaa sitä, että Turkki ja Venäjä toimivat alueella niin kuin toimivat. Meidän täytyy nyt pyrkiä viemään eteenpäin rauhanneuvotteluita. Astanan hanke on Euroopan turvallisuuden kannalta äärimmäisen tärkeä esimerkiksi vierastaistelijoiden suhteen. Demesmaker Edustaja Demesmaker, yksi minuutti. Ja, ik lees een verslag dat... Jälleen kerran luen mietinnön, jossa erittäin tiukasti kritisoidaan Turkkia pankkia ja luetteloidaan kaikki ne asiat, jotka maassa menevät pieleen, varsinkin vuonna 2016 vallankaappausyrityksen jälkeen, mutta sille ei riittävästi tehdä oikeita johtopäätöksiä. Nimittäin sitä, että eurooppalaista rahaa ei pidä antaa enää Ankaralle. Rahoitus pitää lopettaa. IPA 2 määrärahat Turkille. Niitä ollaan leikkaamassa, mutta kyse on kuitenkin vain pienestä määrästä EUn kokonaisbudjettimenoja Turkin kohdalla. mikä Turkia tuetaan, niin saman aikaan Turkki menee vain kohti autoritaarista valtiota. Riittämiskeskusteluita kunnioittavassa keskusteltiin välittömästi lopettaa. Turkista ei kerta kaikkiaan voi olla Euroopan unionin jäsen. Se, että tulliunionia yleensä pidetään keskustelussa mukana, on väärä signaali. Meidän pitäisi varmistaa, että myöskään viisumin liberalisointia ei pidä antaa Turkille. Tämä on ainoat oikeat johtopäätökset keskustelusta. Ikävää, että näitä asioita ei mainita tässä mietinnössä. Thank you, Mr. Christoforu, for one. Edustaja Christoforu, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Mitä Turkkiin tulee? No nyt meidän arvomme joutuvat koetukselle. Meidän pitää ajaa meidän arvoimme periaatteitamme ja tämä onnistuu, jos pakotamme Turkkia noudattamaan päätöslauselmiamme. Turkki ei kuitenkaan niitä noudata ollenkaan, eli meidän pitää ryhtyä toimiin. Miten meidän pitäisi reagoida, kun Turkki rikkoo Turkin sisällä kaikkia eh, periaatteita miehitysjoukoillaan, kun eh, yksinomaista talousaluetta rikotaan? Meidän pitäisi toimia aina selvästi. Jos he eivät toimi oikein, niin meidän pitäisi liittymisavustus jäädyttää Turkin osalta. Kuka Euroopan kansalainen haluaa Turkille maksaa yhtään ainoa euroa. Tämä on yksi tapa saada Turkki tottelemaan sitä, mitä me haluamme. Muuten Turkki ei oikein toimi. Jos Kyproksen tasavaltaa ei tunnusteta, niin ei voi tulliliittoa edistää. Me olemme tehneet aivan kaikkemme meidän eh, presidentin toimista huolimatta Turkien periksi. Edustaja Rodriguez, yksi minuutti. Kiitoksia, Turkin rooli Syyrian sodan aikana on ollut merkittävä. Tässä, tästä ei ole mitään epäilystäkään. Täytyy kuitenkin katsoa, minkälaista politiikkaa Turkki on harjoittanut. Poliittisia vankeja on tuhansia, monia internetsivuja estetään – ja nämä ihmiset luottavat meihin. Tilanne on erittäin heikko ja Euroopan unionin pitäisi toimia tässä siltana, joka edistää demokratiaa.